Dear colleagues, I guess uh, we, can, we can begin this joint... No niin, hyvät kollegat, nyt voimme aloittaa tämän yhteiskokouksemme. Hey, uh, point number one, adoption. Sopiko esityslistaluonnos teille tällaisenaan? Ei näitä olevan vastalauseita, Tämä esityslista on näin hyväksytty. Jurin puheenjohtajalla minulla ei ole ilmoitusasioita. E, sitten kohta kolme nyt haluan toivottaa tervetulleeksi Vicky Fordin IMKO-valiokunnan puheenjohtajan. Toivotan tervetulleeksi myös IMKOn jäsenet ja tietenkin Jurin jäsenet. Me olemme nyt kokoontuneet kuulemaan komission ehdotuksen direktiiviksi liittyen digitaalisen sisällön toimittamista äh, koskeviin sopimuksiin vaikutusarvioihin. Tämä on siis tämä ensimmäinen äh, osuus kokousta. Äh, toisen osan johtaa sitten puheenjohtaja Ford, joka saakin nyt heti puheenvuoron. Kiitoksia ja tervetuloa myös kaikille niille, jotka verkossa katsovat tätä. On hienoa tehdä taas yhteis kahden valiokunnan kanssa työtä yhdellä avainalueista digitaalisten sisämarkkinoiden osalta. Olen iloinen, että juuri valiokunta on täällä mukana ja teemme yhteistyötä. Me käytämme, me käsittelemme tätä yhdessä, koska tämä ensimmäinen aihe on yhteinen vastuu meille. Avainasia on se, että parlamentin jäsenet saadaan yhteen tässä henkilöt, joilla on eri valiokunnista kokemusta. Ja tällä tavalla me voimme parhaiten palvella Eurooppaa. Tervetuloa kaikille, jotka verkossa tätä katselevat ja seuraavat. Asiakirjat ovat sähköisen, sähköisesti saatavilla. Ja jos te ette ole tottuneet käyttämään tätä e-meeting-sovellusta, niin tuolla eteisessä on myös joitakin asiakirjoja. Okay. Uh, with the kind permission... Uh, puheenjohtaja Ford, luvallanne voisimme antaa puheenvuoron Hedstemäelle, joka on komissiossa sopimus oikeuden asiantuntija. Ja jos sopii, niin 10 minuuttia puheaika. No kiitos puheenjohtaja, voin puhua ihan lyhyesti. Ensinnäkin kiitos kutsusta. Kiitos siitä, että olette järjestäneet tämän kahden valiokunnan yhteiskokouksen. Meidänkin mielestämme on todella mukavaa tehdä työtä molempien asiantuntijoiden, molempien valiokuntien asiantuntijoiden kanssa. Näin saamme hyviä neuvoja valiokunnilta. Tällä hetkellä neuvostossa maiden puheenjohtajakaudella asiaan on todella panostettu ja tässä on kyllä edistyttykin aika hyvin. Ja nyt odotamme sitten valiokuntienne kommentteja. Aivan ensin haluaisin mainita, mitä tähän sisältöön tulee, että kyseessä on siis ehdotus, ensimmäinen äh, digitaalisen äh, sisämarkkinastrategian äh, liittyvä ehdotus. Me olemme nyt pyrkineet löytämään sisä, digitaalisten sisämarkkinoiden esteitä. Mahdollisimman kokonaisvaltaisesti olemme asiaa tarkastelleet ja tässä taust, ehdotuksen taustalla on niin poliittisia kuin taloudellisiakin syitä. Kun katsotaan sähköisen kaupan lukuja, sehän on yksi merkittävä kasvumoottori Euroopan unionissa, niin havaitsemme, että jäämme Yhdysvaltain jalkoihin vain kolmannes kuluttajista Euroopan unionissa ostaa nettikaupasta rajojen yli ja vain kolmannes myyjistä myy yli rajojen. Verrattuna siis niihin, jotka käyvät kotimaista verkkokauppaa. Ja todella se, että rajat ylittävä verkkokauppa ei toimi, ei toteudu, johtaa siihen, että olemme jääneet tässä jälkijunaan Yhdysvaltoihin verrattuna. Kotimaisessa kaupassa ei niinkään ongelmia ole. Meillä on näin ollen kaksi tavoitetta. Ensinnäkin haluamme, että eurooppalaiset yritykset vahvistavat kilpailukykyään niin, että voivat myydä tuotteitaan digitaalisilla me Tämähän tietenkin vahvistaa niiden kilpailukykyä paitsi Euroopan sisällä myös verrattuna ulkopuolisiin kilpailijoihin. Samoin haluamme sitten lisätä kuluttajien luottamusta luomalla sellaiset hyvin, hyvin korkeat EU-kuluttajan suojastandardit, jotka tätä luottamusta lisäävät. Vaikutusarviossa tarkastelimme laillista tilannetta, juridista tilannetta sekä talouden puolta mitä tuohon juridiseen puoleen tulee, niin digitaalisen sisällön suhteen oikeastaan ei ole oikeastaan juurikaan erityistä EU-tason lainsäädäntöä. Kansallista lainsäädäntöä toki on. Tosin tilanne on hyvin kirjava, koska joissain jäsenvaltioissa sovelletaan tavallista sopimuslainsäädäntöä, jossain palvelusopimuksia, jossain kauppasopimuksia ja jossain molempia liittyen vähän sitten tämän kyseisen sopimuksen luonteeseen. Eli meillä on kaikenlaisia eri sääntökokonaisuuksia. Ne ovat siis erilaisia sisällön suhteen, mutta ne ovat myös luonteeltaan erilaisia. Jotkut ovat pakollisia, toiset taas vapaaehtoisia. Ja sitten lisäksi on ollut vielä tällainen nouseva trendi monissakin jäsenvaltioissa. Olemme kuulleet aika monesta jäsenvaltiosta, että nekin ovat ajatelleet samaa, että säädetään omaa lainsäädäntöä digitaaliselle sisällölle. Tarkastelimme erityistä lainsäädäntöä, jota jo oli tai joka oli valmisteilla digitaalisen sisällön toimittamisen suhteen. Yksi asia tälle lainsäädännölle on yhteistä ja se on se, että se on sitovaa. Ja sitten tietyt kauppatahot tulivat kääntyivät puolemme ja sanoivat, komissio, komissio, tehkää nyt jotain ennen kuin meille tulee 28 erilaista kansallista sitovaa lainsäädäntöä. Ja sitten me eh, yrittäjät emme enää pysty myymään tuotteitamme koko eh, digitaalisten sisämarkkinoiden kattamalla alueella. Eh, sitten olemme tietenkin tarkastelleet kuluttajien ja yritystemme erityistarpeita. Tietenkin nämä lait luovat kustannuksia yrityksille, mutta kun ne aiheuttavat ongelmia myös kuluttajille. Ensinnäkin markkinat. Markkinat ovat tietenkin hyvin tärkeät. Meillä on ainakin 70 miljoonaa kuluttajia, jotka ovat käyttäneet neljää pääluokkaa, mitä digitaalisen sisältöön tulee. Eli antivirusohjelmat, pilvipalvelut, pelit ja musiikki. 70 miljoonaa kuluttajaa on Äh, kokenut ongelmia. Eli kolmannes kuluttajista on kokenut ongelmia digitaalisen sisällön suhteen. Ongelmat voivat toki olla erilaisia luonteeltaan, mutta hyvin usein Kyseessä on ollut yhteensopivuusongelmia esimerkiksi laadun taso, saatavuus, väärä sisältö ja niin edelleen. Ja vain 10 prosenttia näistä 70 miljoonasta kuluttajasta, joka ongelmia koki, sai sitten jonkinnäköistä saivat oikeussuojakeinojen kautta apua ja tukea tämän ongelman ratkaisemiseen. Ja näin ollen henkilökohtaisesti katson, ja tämä on tietenkin vain minun mielipiteeni, mutta minä katson, että tämä tiedon kattavuus on yksi ehdotuksen pääsaavutuksista. Kun markkinoita olemme tarkastelleet, niin katso, kun katsoimme digitaalista sisältöä ja tietoa, niin markkinaosuus on ai yllättävänkin suuri. Tästä on erilaista tietoa, mutta tämä vahvistaa sen, että esimerkiksi 30 prosenttia kuluttajista ää, ää, käyttää esimerkiksi pilvipalveluja, viruksen torjuntaohjelmia ja niin edelleen. Jotkut taas striimaavat erilaisia tapahtumia, jotkut taas katsovat elokuvia sekä TV-ohjelmia, muuten kuin muuta, muuten kuin maksua siis rahaa vastaan, vaan tarjoamalla tätä kaistaa käyttöön. Ja kyllä tällä on merkittävä taloudellinenkin vaikutuksensa, eli he tietävät, että, että vastike on olemassa, vaikkakin vastike on muu kuin taloudellinen, muu kuin raha. Ja 36 prosenttia sisältöä käyttävistä henkilöistä siis sisältö, sisältön saaminen tietoa vastaan, on kokenut ongelmia. Ja miksi näillä henkilöillä ei sitten ole ää, eh, samoja, ongelma, tai samoja oikeuksia kuin niillä, jotka maksavat palvelusta. Ajatellaan nyt, jos joku maksaa vaikkapa laulusta 99 eh, senttiä, niin jos tämä musiikki ei toimi, niin hyvänen aika sentään. Sittenhän ollaan sitä mieltä, että että kuluttajaa on petetty, jos tämä ei maksa. Mutta hän voi maksaa vaikkapa henkilötiedoillaan, esimerkiksi vaikkapa hänen syntymäpäivänsä voi olla kahden dollarin arvoinen, mutta eh, tätä vastiketta ei pidetä minään. Ja näin ei tietenkään voi olla. Kun katsotaan sitten palveluntarjoajan tarjoajan puolta, niin halutaan luoda yhtäläiset toimintaedellytykset, koska halutaan olla mahdollisimman neutraaleja ja myöskin valmiit toimimaan tilanteessa esimerkiksi tulevaisuutta silmällä pitäen. Emme halua, että syntyy sellainen hämärä tilanne, jossa esimerkiksi valitsemalla toimituskanavan voisi kiertää sääntöjä ja näin sitten jotkut palveluntarjoajat voisivat hyötyä epäreilulla tavalla. Tämä siis kaikki oikeastaan äh, pähkinän kuoressa. Tämä on siis tämä taloudellinen ja poliittinen ajattelumme ehdotuksen taustalla. Muutama sana vielä. On hyvin tärkeää muistaa, että tämä on tällainen kohdistettu, kohdennettu, täyteen harmonisointiin pyrkivä direktiivi. Siis täysin harmonisoiva direktiivi, joka luo näin mahdollisuuden yhteisille säännöille, joiden pohjalta sitten myös kuluttajat voivat omaa tietoaan tai omia tietojaan myydä. Samoin tämä on sitten ongelmaan keskittynyt lähestymistapa. Me keskittyimme ongelmiin <laughs> vai niihin ongelmiin ja käsittelimme vain niitä asioita, jotka katsoimme, joiden katsoimme olevan ongelmia. Siksi tämä on aika lyhyt ehdotus, 20 artiklaa. Mehän olemme valiokunnassa keskustelleet jokin aika sitten ehdotuksesta, jossa artikloja oli 186. Nyt niitä on vain 20. Me olemme siis todella fokusoineet nyt tämän lähestymistapamme, Me olemme myös ottaneet oppia menneisyydestä. Ja menemme tosiaan tämän perinteisen harmonisointiin lähestymistavan kautta keskittyen ongelmiin ja niiden ratkaisemiseen. Ja emme ehdota asetusta, vaan ehdotamme direktiiviä. Ja näin jäsenvaltiot saavat mahdollisuuden sopeuttaa nämä säännöt omaan sopimuslainsäädäntöönsä. Me emme esimerkiksi sano, että minkä luonteinen tämä sopimus on, onko se kauppasopimus, vuokrasopimus vai mikä sopimus se on. Tämä riippuu jäsenvaltioista ja jäsenvaltiot voivat integroida tämän meidän ehdotuksemme tai direktiivimme kansalliseen lainsäädäntöönsä sen omalta pohjalta ja näin ollen ei puututa tai mitenkään häiritä kansallista sopimuslainsäädäntöä. Me määrittelemme digitaalisen sisällön hyvin laajalti. Selitin jo miksi, siksi että haluamme olla teknologianeutraaleja ja haluamme olla valmiit myös vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Me emme halua myöskään, että syntyy minkäännäköistä syrjintää sen suhteen, mitä toimituskanavaa käyttää tai minkälaista tämä digitaalinen sisältö on luonteeltaan. Eli tässä katetaan todella laajalti digitaalinen sisältö mediasta riippumatta, esimerkiksi elokuva DVDllä tai musiikki CDllä tai ohjelmistot, jotka lataa internetistä, vaikkapa Office-ohjelma. Samoin tämä kattaa ohjelmistot, jotka striimataan tämä kattaa vaikkapa elokuvat, joita voi katsoa internetissä tai musiikin, jota voi kuunnella internetissä, taikkapa tietyt palvelut. Katamme myös tietyt palvelut, jos vaikkapa säilyttää pilvipalvelussa valokuviaan tai osallistuu sosiaaliseen mediaan. Niin tässä soveltamisala on hyvin laaja, jotta luodaan yhtäväiset toimintaedellytykset. Tähän me koko ajan nyt pyrimme. Mitä sitten tosiaan tulee tähän digitaalisen sisällön hankkimiseen tietoa, tietoja vastaan, dataa vastaan, me emme halua säännellä koko internettiä, eikä niin, että joka kerta kun klikkaa Googlea tai YouTubea, kuuluu direktiivin soveltamisalaan. Ei näin, vaan lähestymme asiaa käytännöllisesti. Katsomme tavallista kuluttajaa. Kuluttajat ovat kyllä yhä tietoisempia antaessaan tietojaan jollekulle, mutta tietävätkö kuluttajat vaikkapa, että metadataa kerätään tai heidän IP-osoitteensa näkyy, tai jos vaikkapa kuluttajan tulee ensin katsoa mainos ennen kuin hän pääsee tietylle nettisivulle. Näitä ei nyt säännellä. Niihin palataan ehkä sitten jossain vaiheessa. Ja kun sitten ajatellaan sitä dataa, joka on tarpeen eh, sopimuksen aikaansaamiseksi. Toki on myös sellaisia tietoja, jotka on kerättävä laillisten määräysten vuoksi, jos vaikkapa ostaa navigaatio sovelluksen, niin tietenkin tämän navin täytyy tietää, missä henkilö kulloinkin on, koska muuten se ei voi kertoa henkilölle, miten päästä pisteestä A pisteeseen B. Ja tällainen data tietenkin jää tämän soveltamisalan ulkopuolelle. Sitten toinen kokonaisuus on tämä vaatimusten mukaisuustestaus, eli priorisoimme subjektiivisia kriteereitä siitä, mitä sopimuksessa lukee. Se otetaan huomioon, koska me emme halua, että syntyy esimerkiksi konflikti teollisen tekijänoikeuksien suhteen. Emme halua syntyvän sellaista tilannetta, jossa syntyy rajoituksia, jotka liittyvät oikeudenomistajaan vaikkapa, mutta lain mukaan täytyy mennä pidemmälle kuin mitä sopimuksessa itse asiassa saa vaatia. Emme me tietenkään halua palveluntarjoajaa asettaa tällaiseen välikäteen. Olemme analysoineet koko joukon erilaisia sopimuksia. Jotkut niistä ovat aika hämäriä, ei kovinkaan tarkkoja. Niissä sanotaan, että palveluntarjoaja pyrkii tekemään parhaansa tarjotakseen parasta laatua, mutta näissä ei sitoudukaan yhtään mihinkään. Ja siksipä me haluamme pyrkiä ottamaan käyttöön tällaisia objektiivisia kriteerejä. Ja näin sitten kuluttajat saavat tiettyjä oikeuksia. Tässä pidetään kiinni myynti Eh, direktiivistä, enkä minä mene tässä mihinkään yksityiskohtiin. Äh, ja, ja, ja täällä jo aikakin on näköjään loppu. Ja seuraavaksi harmonisoidaan sitten näitä määräyksiä siitä, ehm, esimerkiksi mikä on käänteinen todistustaakka ja niin edelleen. Ja sitten tässä tulee ehkä muitakin oikeuksia, eh, jos tuotetta vaikkapa on muunnettu sopimuksen solmimisen jälkeen tai vaikkapa puhutaan eh, pitkäaikaisten sopimusten irtisanomisesta tai päättämisestä tai niin edelleen. Eli me keskitymme todella vain niihin seikkoihin, jotka ovat todella keskeisiä ja avainongelmia. Ja siksi nämä 20 subjektiivista artiklaa puhuja korjaa asian eh, sisältöön liittyvää artiklaa nyt olemme esitelleet teille. Ja niiden kautta pyritään tosiaan luomaan ne yhtäläiset toimintaedellytykset yrityksille päästä laajemmille markkinoille ja näin tätä kautta parantaa kilpailukykyään. Ja samalla parantaa kuluttajien luottamusta, koska kuluttajat voivat luottaa siihen, että mistäpä maasta tahansa palvelun tai tavaran ostavatkin, niin samat säännöt koskevat tilannetta aina. Kiitos oikein paljon. No niin, kiitos teille Steinmeier-komissiosta tästä ehdotuksestanne. Ja nyt meidän on sitten aika kuulla esittelijöitämme. Ensin haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Fossille, joka on jurivaliokunnan yhteisesittelijä Akseli ja kolme minuuttia. Ole hyvä. No niin, kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös teille, Staudenmayer. Periaatteessa hyväksyn täysin ne tavoitteet, joita tässä kuvailitte. Minunkin mielestäni on oikein hyvä, että tässä pyritään täyteen harmonisointiin, koska Tässähän rajat ylittyvät sekunnin murtoosassa ja eri standardit eri jäsenvaltioiden välillä eivät kerta kaikkiaan ole hyväksyttäviä. Kannatan muuten kovasti myös sitä, että pyrimme saamaan aikaan tasapainoisen sopimustilanteen sopimusosapuolien välillä. Siis yhtäältä emme voi tilannetta heikentää kuluttajan suojan kannalta ja sitten toisaalta täytyy katsoa tätä täytäntöönpanopuolta. Minulla olisi kysymys liittyen tuohon sopimusvapauteen, eli miten eh, Mitenkä sitovaa tämä pitkällä aikavälillä on vai voivatko eh, mm, mm, uudet sopimukset eh, tulla tähän väliin? Ja seuraava asia, mitä meidän täytyy tietenkin pohtia, on sitten myös kokonaisvaltaisesti digitaalisten sisämarkkinoiden tarkastelu, erityisesti tietosuoja tai ihan tavarat, tavarakauppa, etä, verkkokauppa ja etämyynti. Mielestäni sitten tarvitaan todella johdonmukaista toimintaa ja olisin hyvin kiitollinen, jos voisimme yrittää ihan saman tien päästä sellaiseen tilanteeseen. Ja sitten mietin, että kun täällä puhutaan kuluttajista, niin eikö tämä ilmaisu kuluttaja ole tässä itse asiassa harhaanjohtava, koska tässä puhutaan kuitenkin sopimusoikeudesta ja puhutaan vaikkapa ostosta tai vuokrauksesta, niin kansallisessa lainsäädännössä ei tuolloin käytetä termiä kuluttaja, vaan esimerkiksi myyjä ja ostaja tai palvelun tarjoaja ja palvelun käyttäjä. Joten en ole ihan varma siitä, että voidaanko tässä käyttää tätä sanamuotoa kuluttaja. Oikein hyvä, että pyritään tekemään ehdotuksesta sellainen, ettei se vanhene saman tien. Mitä tuohon artiklaan kaksi tulee, kun määritellään digitaalista sisältöä ja yhtäältä dataa ja toisaalta katsotaan tätä kattoa palvelun, direk, palvelun määritelmää, niin muistuttaisin, että palvelu voi olla myös muuta kuin pelkkää dataa ja sitä ehkä täytyy arvioida hiukan toisella tavalla. Sitten soveltamisalasta artikla 3 kysyisin seuraavaa. Minun ymmärtääkseni eh, tämä eh, koskisi ainoastaan yrittäjiltä eh, kuluttajille tai ähm, suuntaa ja mietin äh, tässä sitten näitä eri oikeuksia esimerkiksi ihan pienten yrittäjien tai käsityöläisten kohdalla. Sitten puhutaan myös henkilötiedoista tai muista tiedoista. Ähm, tämä saattaisi kyllä aiheuttaa ongelmia, äh, kun puhutaan äh, tietosuoja perusasetuksesta. Ja vielä viimeinen seikkani niin tuo käänteinen todistustaakka artikla 9.2. Kuluttajallahan on vastuu myös siitä, että jos hän päättää ostaa tuotteen, hänen täytyy huolehtia myös siitä, että e, tuotetta mm, käytetään e, oikeanlaisessa ympäristössä joten äh, voidaanhan hänet velvoittaa huolehtimaan myös sitten äh, todistustakasta käänteisesti, joten äh, tässä mielestäni täytyy nyt suhdetta tarjoajan sekä ostajan välillä selventää. Tämä nyt ensireaktiona ihan näin nopeasti vaan. Kiitos. Kiitos teillekin. Ja nyt Edustaja Gebhard, riittäisikö teillekin kolme minuuttia? Juu, kyllä, kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia tästä esityksestä ja kiitos komissiolle siitä, että te... Voisitteko sulkea sen mikrofonin? Kiitos. No niin. Vaikea puhua, kun samalla jonkun toisen mikrofoni on päällä. Niin, kiitokset tosiaan komissiolle siitä, että komissio sen, mistä viime lainsäädäntökaudella keskusteltiin nyt täytäntöönpanee, tai siis todella tämän vanhentuneen järjestelmän pyrkii korjaamaan. Valitettavastihan me olemme tässä nyt joutuneet luopumaan tuosta vanhasta järjestelmästä. Ja kiitoksia komissiolle siitä, että olette näin kunnianhimoisia. En tietenkään tässä nyt toista kaikkea jo kuultua, mutta muutama seikka ehkä kuitenkin. No, minulla olisi muutama kysymys, koska tässä on joitain epäselvyyksiä mielestäni. Ensinnäkin soveltamisala, kun puhutaan digitaalisen sisällön toimittamisesta, Tämä ei mielestäni ole aina ihan vakuuttavaa, kun lukee tämän tekstin ja sitten kollegan valmisteleman tekstin, niin tässä on kyllä aikamoisia päällekkäisyysmahdollisuuksia ja myös harmaita alueita, joista ei itse asiassa tiedä, että onko kyse todellakin verkkokaupasta, onko kyse vain tavaroiden verkkokaupasta. Ja kun puhutaan tavaroiden internetin eh, kehittymisestä, niin en kyllä oikein näe mitenkä näitä rajavetoja voidaan tehdä. Ajattelen tässä nyt vaikkapa näitä älykkäitä autoja, jotka eivät toden totta toimi ilman ohjelmistoja, mutta jotka eivät itse sitten kuitenkaan ole ohjelmistoja. Mitä ne sitten oikein ovat? Tällaiset kysymykset nousevat esiin. Taikka 3D-tuotteet, ovatko ne palvelu? mm, ovatko ne siis digitaalista sisältöä vai eivätkö, tulevatko jostain, tuleeko ne hoitaa jossain muualla. Kyllä näitä tarkennuksia ehdottomasti tarvitaan. Sitten äh, sopimuksen äh, kunnioittaminen ehdotuksessa puhutaan vain sopimuksista ja tämä on kyllä minun mielestäni hiukan ongelmallista, koska ne sopimukset voivat olla hyvinkin erilaisia keskenään. Ja minä mietin, että miten tämä harmoni- on tarkoitus harmonisoida, jos kerran perusedellytys kuluttajille on hyvinkin erilainen, hyvinkin kirjava. Ja sitten puhutaan objektiivisesta elementeistä, kuten esimerkiksi kuluttajan perustellut odotukset. Yleensähän ne ovat tärkeitä, mutta tässä yhteydessä eivät ollenkaan mä. Eli näitä asioita täytyy kyllä tarkastella. Sitten vielä tämä harmonisoinnin aste. Minä periaatteessa tuen täyttä kattavaa harmonisointia, mutta kun sisällöstähän tämä sitten loppujen lopuksi riippuu, ja se mitä kollega Fos tuossa juuri sanoi, hän totesi, että esimerkiksi tämä todistustaakan kääntäminen komission ehdottamalla mm, tavalla ei olisi toimiva, niin sitten minun täytyisi kyllä ehkä asettaa kysynalaiseksi tämä ö, täydellinen harmonisointi. Olen pahoillani, meillä on koko joukko hyvin konkreettisia kysymyksiä ja mitä varhaisemmassa vaiheessa komissiolta saadaan selvät vastaukset näihin kysymyksiin, niin sitä pikemmin saamme hoidettua työmme. Mutta tässä näitä kysymyksiä jo oli ihan tarpeeksi, joten <laughs> mielelläni kuulen niihin vastaukset. Kiitos oikein paljon. So in our speaking notes, it suggested that... Täällä meidän ehdotuksemme sanotaan, että olisi hyvä, jos komissio vastaisi esittelijöiden kysymyksiin, mutta jos sopii, niin kuuntelemme ensin jäsen, jäsenten kysymykset, koska minulla on tässä pitkä puhujalista. Hyvin monet haluavat käyttää puheenvuoron. Ja kenties voimme kerätä kaikki kysymykset yhteen ensin. Sopiiko tämä kaikille? Hyvä. Tässä tapauksessa ensin varjoesittelijöiden kierros. Eva Panova. Ei ole paikalla. Sinne. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota ehdotuksestaan jossa on hyvin paljon edistysaskeleita aivan erityisesti eurooppalaiselle kuluttajalle ja siinä mielessä se kyllä täyttää juridisen tyhjien. Tänä päivänä on hyvin paljon vähän jäsenvaltioita, jotka ovat keskittyneet kuluttajansuojaan digitaalisella kentällä, kun on kyse sovellusalasta, jota on suunniteltu aika laajalti ainakin sopimusten muodossa, joita on solmittu, niin, mutta päinvastoin kun ajattelemme tässä ei ole kyse siis nimenomaan rahallisesta vastapalveluksesta, vaan tietojen tarjoamisesta, mutta jossakin kohdissa pitäisi olla aika valppaina. Pitää olla paljon yhteneväisempi yleislinjaus, kun katsotaan kuluttajien oikeutta, jotta voidaan taata yhteneväisyys tietosuojan kanssa, jos ajatellaan että sähköistä myyntiä, sähköistä kauppaa, mitä komissio tässä on nimenomaan pyrkinyt takaamaan tässä yhtenäisyydessä koko työn, työn keston ajan totta kai yhteensopivuusdirektiivin kanssa, tietosuojan kanssa. Se on keskeistä, kun me haluamme saada kerätä tietoja, miten tämä niveltäminen tapahtuu ja toteutuu tänä päivänä, miten se toteutuu tämän tekstin muilta, kun me luemme myös henkilötietosuojadirektiiviä. Minä haluaisin myös korostaa joitakin muita kohtia, joita mielestäni voisi vahvistaa ja parantaa, aivan erityisesti käsite yhteen keskinäisestä toimivuudesta. Tämä määritelmä on, eikä pitäisi olla enempää pikemminkin yhteensopivuus eikä keskinäinen yhteentoimivuus. Ja kun taas puhumme soveltamisalasta, se kaipaisi pientä selvennystä silloin, kun on tämä digitaalinen sisältö on teknisellä jalustalla, minkälainen sovellusala silloin on kyseessä. Eli pitäisi pystyä takaamaan se, että direktiivi kattaa ne sopimukset, eli vastapainona olisi tietojen tarjoaminen. Mutta meillä pitäisi olla sopimuksia, jotka sommitaan passiivisen mm, tietojen tarjoamisen kanssa, koska tämä aktiivinen sovellusala on tällä hetkellä e, ei ehkä ole riittävän selkeä. Mitä tulee sitten taas yhteensopivuuskriteereihin, joita kuljet, kuluttajat odottavat, me, meidän täytyy ajatella niitä ehtoja, koska o, tällä hetkellä myyjä aika paljon määrittelee nämä yhteensopivuuskriteerit. Meidän täytyy katsoa, miten nämä ilmenevät muualla tietosuoja-alalla, mutta meidän täytyy toimia sillä tavalla, että kuluttaja voi luottaa parlamenttiin, että voisimme parantaa tekstiä kaikilla, kaikilta mahdollisista osin silloin, missä se on mahdollista. We're going to put the clock on. Käytämme tästä lähtien kelloa. Yritetään, yritetään pitää puheenvuorot nyt puolessa toista minuutissa, koska tässä on paljon jäseniä puhujalistalla. listalla ja otan lisää puhujia mukaan, siis sellaisia, jotka eivät ole varjoesittelijöitä. Andin van Boys seuraavaksi. Uh, Kiitoksia Viki. Puhun tässä Danin nimissä. Hän sanoo näin, että hän on tyytyväinen komission ehdotukseen, mutta mielestäni kuluttajat tarvitsevat selkeät oikeudet, kun he ostavat digitaalista sisältöä Euroopan unionin jäsenvaltioista. Ja kuluttajilla pitäisi olla luottamus ja usko eurooppalaisiin markkinoihin. Ja tämä auttaisi myös yrityksiä. Tämän tuoisi neljä seikkaa sama suojan taso kaikille kuluttajille, kun he ostavat digitaalista sisältöä joko verkossa tai verkon ulkopuolella. Tämän lisäksi kuluttajaoikeudet, jotka liittyvät ää, immateriaalisen digitaalisisältöön. Näiden oikeuksien tulee olla selvät. Kolmanneksikin sääntelyvarmuus kuluttajille ja yrityksille, kun tänä vuonna uudistetaan kuluttajalainsäädäntöä. Neljänneksi sitten täytyy taata se, että näitä sääntöjä ei pidä sotkea tietosuoja lainsäädäntöön, joka, jotka löytyvät tietosuojadirektiivistä. Tämän on huolissaan toimi, toimi soveltamisalan osalta tästä datasta, kuka sitä hyötyy. Jotkut jäsenvaltiot ovat tätä tarkastelleet. Tämän haluaa myös hieman selkeyttä siihen, mikä on ja mikä ei ole digitaalista sisältöä. Ja lopuksi sitten vielä hän pitää liian optimistisena tätä ajatusta, että silloin kun peruuttaa sopimuksen, niin täytyisi poistaa tämä digitaalinen sisältö sitten koneelta. Kiitoksia. And Angel is not here, so it's Antonis Koukus seuraavaksi, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, we just spent two hours in a... Kiitoksia. Olimme juuri kaksi tuntia kuulemisessa. Siellä paljon edistettiin keskusteluissa No mehän olemme kaikki myös osallistujia tässä, se täytyy pitää mielessä. Minä vahvasti tuen kunnianhimoista halua luoda yhtenäiset digitaaliset markkinat. Meidän täytyy keskittyä tähän. Tavoitteena ovat digitaaliset sisämarkkinat. Meidän täytyy aina ajatella tätä modernisointia, harmonisointi, sopimus, sääntöjen osalta on tärkeä asia, mutta me tarvitsemme selkeät säännöt ja oikeusvarmuutta niin kuluttajille kuin yrittäjillekin, yrityksillekin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että digitaalisen sisällön määritelmä ähm, silloin, kun sitä annetaan muuten, muuta kuin rahaa vastineena käyttäen, luo tiettyä epäselvyyttä. Meidän täytyy myös pohtia näitä oikeussuojakeinoja. Millä tavalla oikeussuojakysymys hoidetaan eritoten, kun puhutaan sopimuksesta silloin, kun digitaalista sisältöä toimitetaan ilman, että raha on vastineena tässä. Olen esi- tulen esittämään tarkistuksia tähän ehdotukseen. Meidän täytyy parantaa kuluttajien luottamusta niin, että useammat ihmiset ostaisivat verkosta. Samanaikaisesti meidän ei pidä myöskään ylisäännellä. Meidän täytyy innovoida. Kiitos. Thank you for sticking to time. Kiitos, että piditte kiinni puheenajasta. Ne viimeisenä Jean-Marie Cavada. Olkaa hyvä. Merci, madame. Kiitos puheenjohtajat, erittäin mukavaa, että saan käyttää puheenvuoron, kun en sitä välttämättä pyytänyt. En minä tässä puhu yli puolitoista minuuttia, koska me olemme jo kokoustaneet tässä aikaisemmin komission eri, eri järjestöjen edustajien kanssa tasapainottaaksemme tekstiä. Ensinnäkin parlamentti haluaa tiukan tasapainon tähän tekstiin, joka puoltaisi kuluttajaa, joka olisi sopimusosapuoli, eivät he ole vain palvelijoiden käyttäjiä. Ja toiseksi meidän pitää olla todella valppaina yksilö- tai tietosuojan kanssa, koska se on tullut esille monen tavarantoimittajan kohdalta. jo kolmanneksi, me, miten me voisimme saada nämä sopimukset pitkäkestoisiksi, mutta ensinnäkin haluan kiittää tässä vaiheessa komissiota, että on laatinut näin hyvän tekstin, jossa on hyvä lähestymistapa ja siinä on jo päästy hyvään tasapainoon. Eipä sen enempää. Kiitos rouva puheenjohtaja. Thank you very much. Uh, the next... Kiitos. Oikein paljon. Seuraava puhuja on Dennis de Jong. Here. Mr. Mastalka. Edustaja Mastalka. Present. Ei ole paikalla hänkään. Julia Reeda seuraavaksi. Thank you. Um, kiitoksia. Vihreätkin ovat sitä mieltä, että tämä ehdotus tulee oikea-aikaisesti, mutta aikaa mielessä pitää. Minä rajoitun tässä vain esittävän muutamia kysymyksiä ongelmallisista aiheista. Ensinnäkin rajanveto kahden ehdotuksen välillä. Teillä varmasti kaikilla on älypuhelin niin kuin minullakin. Kysymykseni on, onko tämä digitaalista sisältöä vai onko tämä konkreettinen tuote, esite, oli se sitä tai tätä, niin molemmissa tapauksissa meillä on ongelma. Jos tämä on digitaalista sisältöä, niin älypuhelimessa usein joku nappula menee rikki ja tämä on selkeästi tuotelainsäädännön puolella, mutta jos ajatellaan, että meillä on älypuhelin, joka, jonka itse laite toimii loistavasti, mutta sisältö ei, niin silloin se on toisella puolella ohjelmisto, äh, jokuhan on että ohjelmisto on pelkästään äh, alemmassa asemassa tässä. Eikö olisi parempi älypuhelin meidän ohjelmistoa käsitellä digitaaliehdotuksen äh, puolella ja sitten taas itse laitetta toisessa ehdotuksessa? Sitten tämä ehdotus kun se puhuu siitä, onko kysymys tuotteista tai palveluista tai jostain muusta, niin samanaikaisesti eh, jotkut määritelmät eh, puhuvat nimenomaan palveluista. Eikö tämä nyt johdata jäsenvaltioita eh, kohtelemaan kaikenlaista sisältöä palveluina, ja siihen liittyy tietysti tiettyjä ongelmia. Eikö olisi parempi, että olisi tällainen sui generis järjestelmä sisältöä varten? No niin, luulenpa, että lopetan tähän ja odotan innolla komission vastauksia. Eh, now Marco Zullo. No seuraavaksi Marko Zullo, onko hän paikalla? Ei. Aurinko nyt niin häikäisee, että minä en itse asiassa näe yhtään ketään tällä hetkellä. <laughs> Edustajat Zullo onkin paikalla, olkaa hyvä. Ringrazio ma passo. Kiitoksia, mutta luovun puheenvuorostani. Uh, uh, then, uh... Siinä tapauksessa edustaja Ferrara ei ole paikalla. Can go to the list of... Joten nyt voimme kuulla muut puheenvuoroa pyytäneet edustajat. Ensimmäisenä Kaija Kallas. Myself, anybody else? Ja minä itsekin käytän puheenvuoron. Vieläkö joku muu haluaa puheenvuoron? I will also... Kiitoksia. Minäkin rajoitun tässä käsittelemään vain yhtä kysymystä aikaa säästäksemme. Tämä seikka liittyy tietoihin. Kun sopimuksen purkaa, kuluttaja voi saada omat, ö, oman sisällön ja henk, takaisin. Onko tämä nyt komission tavoite tässä? Tämä sanamuoto on tässä aika epämääräinen, kun samalla puhutaan siitä sisällöstä. Tässä, tämä voi olla käyttäjälähtöistä sisältöä, mutta tässä puhutaan myös henkilötiedosta ja kaikesta muusta tiedosta. Mielestäni kuluttaja, kun hänellä on esimerkiksi kuvia pilvipalvelussa, niin hän haluaa ne takaisin, mutta en usko, että hän tarvitsee tietoa siitä, että kuinka monta kertaa, hän on siis esimerkiksi näitä katsonut. Onko komissio ottanut tämän huomioon? Tietosuojalainsäädännöstä sitten. Yritysten täytyy anonymisoida data. Jos me emme puhu spesifisti tästä datasta, minkä kuluttajat voivat saada takaisin ja mikä yritysten täytyy anonymisoida, niin silloin tässä tulee ristiriitaisuuksia tietosuojamääräysten ja yritysten velvollisuuksien välillä. Mitä mieltä komissio tästä on? Ja sitten näistä alustoista. Yri, jollakin yrityksillä on jotain dataa ja sitten alustoilla on jotain toista, jotain muuta dataa, esimerkiksi maksutietoja. Niin millä tavalla tätä aiotaan nyt selventää sitten direktiivissä? Capini. Capini. Um, uh, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluan ensiksi kiittää komissiota, että on, teki tämän aloitteen direktiivin ehdottamisesta. Kuten olemme voineet jo kuulla muista kollegojen puheenvuoroista, minäkin olen sitä mieltä, että pitää mennä samaan suuntaan. Pitää selkeyttää joitakin termejä, käsitteitä tässä direktiiviehdotuksessa. Meidän pitää erittäin tarkasti määritellä soveltamisala, kuten Evelin jo sanoi, ja itse olen sitä mieltä, että vaikka tässä on kyse direktiivistä eikä asetuksesta, me tarvitsemme eh, erittäin tarkasti määriteltyjä sääntöjä. Kaikki säännöt, samat säännöt jäsenvaltioille silloin, kun tämä direktiivi astuu voimaan muissa jäsenvaltioissa, niin se on äärimmäisen tärkeää kuluttajille, mutta myös sopimuksen tarjoajille. Eihän, jos jokaisella maalla on erilaiset sopimukset, erilaiset sopimussäännöt, niin silloin tästä ei tule yhtään mitään. Me tarvitsemme yhtä yhtenäistä harmonisointua lähestymistapaa näille offline- ja online-tapahtumille. Sen takia tämä pitää määritellä erittäin tarkasti yksityiskohtaisesti. Jotkut ehdot eivät vielä ole riittävän selkeitä tässä ehdotuksessa. Thank you. I've got some very... Kiitoksia. Minulla on muutamia erityiskysymyksiä Artikla 3.1. Mitä tarkoitatte tällä mikä muu tahansa tieto, jos ei kysymys ole henkilösuojasta tai kulut, äh, käyttäjälähtöisestä tiedosta, niin mitä tällä muulla tiedolla ta- tarkoitetaan? Sitten 5.2 artikla, sisällön välitön toimittaminen. Tämähän ei ole kuluttajasta riippuvaista eikä myös toimittajasta riippuvaista, vaan myös esimerkiksi internetyhteydestä riippuvaista. Sitten artikla 6. Täällä puhutaan sisällöstä, jonka, jossa ja otetaan huomioon sitten laatuja, kestoja niin edelleen, funktionaalisuus. tarkastelitteko tätä vaikutusarvioinnin osalta olette varsin spesifis, spesifisiä tässä ja en usko, että tässä voidaan vain kopioida tätä kun puhutaan digitaalisista sisällöistä ja sen merkityksestä. Sitten artikla 13. Tässä puhutaan toimittajien velvollisuudesta palauttaa dataa. Mitä tarkoitatte tällä datalla, jota, joka on kuluttaja lähtöistä, kun he ovat käyttäneet palvelua? Tarkoittaako tämä kaikkea sitä tietoa, joka on luotu esimerkiksi lähdekoodin kautta? ja tämä pitäisi sitten paljastaa, mutta tämähän tarkoittaa, että takana olevat, oleva avoin lähtökoodi pitäisi sitten myös paljastaa. Siis pitääkö joka ikinen bitti, joka ikinen ö, tieto, klikkaus sieltä saada takaisin? Tämä voi olla toimittajille ö, erittäin rankka tehtävä. Ja viimeiseksikin, miten tämä sopii yhteen tietosuojaa direktiivin kanssa. I would also have a short question to the commission. Minullakin olisi komissiolle vielä lyhyt kysymys. Viime ajoiltahan on aika paljonkin oikeudenpäätöksiä tällaisista tapauksista rajat ylittävissä ongelmissa ja onko komissio katsonut näitä päätöksiä, oikeuden päätöksiä ja voisiko niistä saada neuvoa, kun ero tehdään. Jos ymmärsin, niin näin kaikki kysymykset on nyt kuultu, joten ehkäpä voisimme pyytää komissiota vastaamaan. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aikamoinen luettelo kysymyksiä. Yritänpä kattaa kaikki kysymykset ja jos unohdan jotakin, niin pahoittelen sitä jo näin ennalta ja totta kai vastaan, jos toistatte kysymyksen. Taidanpa lähteä liikkeelle niistä kysymyksistä, jotka nousivat esiin useissa puheenvuoroissa, koska ne ilmiselvästi ovat niitä tärkeimpiä. Ensinnäkin esitettiin kysymys suhteesta online-offline, siis yhtäältä verkkokauppa. verkkokauppaa suhde yleiseen tietosuoja-asetukseen sekä kuluttajan suojadirektiivi. Eli tämä on tällainen kokonaisuus ja siis tämän ehdotuksen suhde muuhun yhteisön säännöstöön. Kun nyt puhutaan tavaroiden verkkokaupasta tästä ehdotuksesta, niin viime vuoden julkisessa julkisella kuulemiskierroksella havaitsimme, että enemmistö vastaajista katsoi, että jos me digitaalisesta sisällöstä teemme ehdotuksen, sen tulisi mahdollisimman pitkälti olla samassa linjassa olemassa olevan kauppalain kanssa direktiivi vuodelta 1999. Tämä oli mielestäni oikein järkevää ja näin pyrimmekin toimimaan mahdollisimman pitkälti, paitsi tietenkin niissä tapauksissa, joissa digitaalisella sisällöllä on tiettyjä erityispiirteitä, mutta yritimme todella siis tämän myyntidirektiivin kautta toimia. Esimerkiksi oikeussuojakeinot ovat samassa järjestyksessä, mutta se erityispiirre tähän liittyy, että digitaalisessa sisällössä korvaava, korvaava tai korjattu sisältö eroa ei tarvitse tehdä, koska tämä korvaava sisältö on ainut mahdollisuus, ainut vaihtoehto. Tässä yksi esimerkki. Sitten toinen suhde, eli suhde yleiseen tietosuoja-asetukseen. On tärkeää muistaa, että molemmat lait ovat voimassa, niitä molempia sovelletaan, koska ne tarkastelevat asiaa eri kanteilta. Tietosuoja direktiivi ajattelee perusoikeuksia, yksityisyyden suojaa, kun taas tässä ehdotuksessa pyritään löytämään tasapaino sopimuksessa. Ja ajatus tässä on se, että jos tuote ei ole luvatun kaltainen, niin hyvä kuin mitä oli luvattu ja mistä oli maksettu, niin sitten pitäisi olla tiettyjä oikeussuojakeinoja käytettävissä. Eli nämä asiat lähestyvät tai näitä asioita lähestytään eri kannoilta ja tietenkin haluamme johdonmukaisuutta. Kun sitten puhutaan sopimuksen päättämisestä, niin haluamme varmistaa sen, että, niin, että molemmat lait ovat voimassa, mutta ei synny mitään lisää taakkaa myöskään palvelun tarjoajalle. Ja tärkeähän tämä on, että jos henkilötietoja on annettu, ja tässähän todetaan, että henkilötietojen ja muiden tiedon käyttämisestä tulisi luopua. Sanomme muut tiedot, koska tarkoitamme henkilötietojen lisäksi myös näitä muita tietoja todellakin. Ja tämän lisäksi sitten johdantosan kappaleessa teemme selväksi, että jos palvelun tarjoaja on toiminut niin kuin hänen tulee toimia tietosuoja-asetuksen mukaan, että hän on joko poistanut tai anonymisoinut nämä tiedot, niin sitten hän on toiminut täysin korrektisti. Sitten vielä, kun ajatellaan tuota johdonmukaisuutta myös tietosuoja-asetuksen suhteen, niin on tärkeää muistaa, että kyllä – tässä ollaan hyvinkin johdonmukaisia, koska nämä ovat täydentäviä lakeja ja katetaan kaikki kuluttajasopimukset ja näinpä katetaan käytännössä kaikki ehdotuksen kattamat tämänkin ehdotuksen kattamat sopimukset. Ainut ero on se, että digitaalisisältöön liittyvät palvelut, joita äh, annetaan, toimitetaan muuta vastiketta kuin sitä rahaa vastaan, eli tietoa vastaan, niin niitä ei kateta. Äh, me emme halunneet muuttaa tietosuojaperusasetusta, koska se on vuodelta 2011, se on täytäntöön pantu 2014. Sitä on liian, se on liian uusi, liian tuore, jotta sitä nyt taas lähdettäisiin heti muuttamaan. Ja siksipä tarkastelemme tätä koko asiaa kyllä ja myös näitä yksityiskohtia. Tämä on sit, samoin sitten tässä on toinen hyvinkin spesifi eli digitaalisen sisällön määritelmä tietosuoja-asetuksessa on hiukan toisenlainen. Lopputulos, e, lopputuloksissa ero on kuitenkin äärimmäisen pieni. Tässä tämä liittyy tiettyihin poikkeuksiin äh, ja tai sopimuksesta vetäytymiseen. Ne ovat ihan pienen pieniä yksityiskohtia, jotka me voimme hoitaa, kun äh, CRD tai eli tietosuoja-asetusta uudelleen tarkastellaan. Sitten toinen kysymys äh, joukko liittyi siihen, että olemmeko me sitten myös tulevaisuuden haasteiden tasalla ja monet me täällä mainitsivat äh, tämän äh, tuotteessa mukana olevan ohjelmiston. Täällä puhuttiin vaikkapa äh, äly, älyautosta. No, pesukone on ihan yhtä hyvä esimerkki. On pesukoneessakin ohjelmisto. Siinä on softaa. Ja meillä oli vaihtoehtona joko se, että sovelletaan digitaalisen sisällön sääntöjä tai sitten sekasääntöjä. Täällä joku kysyy, että miksi ei valittu sekasääntöjä. No me emme halunneet tällaista molempien sääntöjen soveltamista, koska pyrimme asettautumaan peruskuluttajan asemaan. Ja jos meillä on erilaisia sääntöjä, niin kyllä varmaan juristinen ymmärtää, mutta selitän nyt kuluttajalle, että hänen oikeutensa pesukoneen mennessä rikki ovat vähän erilaisia riippuen siitä, että mikä siinä pesukoneessa meni rikki. Ei, ei tämä ole mahdollista. Tarvitaan selkeät ratkaisut. Ja nyt meillä onkin sitten vaihtoehto joko ö, digitaalisen sisällön ö, sääntöjen taikka ö, fyysisten, fyysisen sisällön suhteen. Joten niin vaikkapa tuosta pesukoneessa siinä on ohjelmisto, mutta se on ihan integroitu osa pesukonetta. Ja ohjelmiston tarkoitus on saada pesukone pesemään likaisen pyykin. Ja nyt sitten tuo autoesimerkki tilanne onkin ihan toisenlainen. Ensimmäistä kertaa elämässäni eh, pääsin Teslan kyytiin pari kuukautta sitten. No olipa todella mielenkiintoista nähdä paljonko ohjelmistoja siinä autossa on, mutta ohjelmistot autossa ovat kuitenkin palvelemassa autoa, että auto voi viedä miellyttävällä tavalla minut pisteestä A pisteeseen B. Jos tulevaisuudessa auton tarkoitus muuttuukin, että autosta tulee vaikkapa vapaa-ajan väline tai vaikkapa liikkuva toimisto, niin sitten tilanne voi olla toinen, mutta tällä hetkellä meidän mielestämme auton tarkoitus on kuljettaa henkilöitä ja tavaroita paikasta paikkaan B. Ja siksipä katsomme, että kun nämä tavaroita koskevat säännöt tässä ovat voimassa, niin hyvä niin. Tulevaisuudessa 15 vuoden kuluttua tilanne voi olla toisenlainen, mutta tämän ero ja rajanveto tulee toimimaan myös tuolloin, vaikka tilanne muuttuisikin. Näin palvellaan siis peruskuluttajia. Toinen juttu on sitten digitaalinen sisältö. Tämänkin monet mepit mainitsivat. Eli ää, käsin kosketeltavan ää, välineen välityksellä saatava digitaalinen sisältö, vaikkapa se CD, tai DVD. Voitaisiin tietenkin sanoa, että vanhat säännöt, että pitää ottaa joko digitaalista sisältöä koskevat säännöt, tai sitten tavaroita koskevat säännöt, tai sitten tehdä ero. No, selkeintä olisi tietenkin öö, Niin, meillä oli siis ensimmäisessä, vaihto- tai ensimmäisessä luonnoksessamme öö, tuo rajanveto, mutta ei sitäkään kuluttajalle voi öö, selittää määrittää, että milloin sovelletaan sisältösääntöjä ja milloin fyysistä tavaraa koskevia sääntöjä. Me katsoimme myös tätä taloudellista arvoa ja meille sanottiin, että nuo, tuo CDn muovin hinta on tyyli nolla euroa, että se sisältö siinä mitään maksaa. Ja siksi katsoimme, että koska sisältö on kerran tämän ää, tämän välineen välityksellä tarjottava se keskeinen osa tätä tuotetta, niin halusimme soveltaa digitaalista sisältöä koskevia sääntöjä. Jos minä palautan, tai jos minä käytän DVDtä tai CDtä, niin ei sillä ole mitään väliä, onko siinä kannessa naarmu. Tärkeintä on se, että, että leffa pyörii tai musiikki pyörii. Sitten rouva Gebhard, te mainitsitte 3D tulosteet, se on tärkeä aihe, sitä olemme käsitelleet vain osittain. Siinähän saa tällaisen digitaalisen sisällön ja jos se on virheellinen, niin sitten soveltamisala on tämä direktiivi, mutta jos tuote, jonka jonka tulostaa on viallinen tai aiheuttaa vahingon, niin sitten se ei kuulu tähän soveltamisalaan. Me tiedämme 3D-tulosteista vielä aivan liian vähän, voidaksemme sitä tässä säännellä. Siis tämä johtuu yksinomaan tiedon puutteesta, asian on palattava. Sitten täällä kysyttiin hyvinkin yksityiskohtaisia kysymyksiä, jotka liittyvät tiettyihin määräyksiin. Minä käyn näitä tässä nyt yksittäin läpi. Ensin vastaan edustaja Fordille. Mitä voi olla muu tieto? Henkilötietoasia on erittäin selvä. Me käytämme tässä yleisen tietosuoja-asetuksen henkilösuoja henkilötietomääritelmää, eli kaikki se, mikä voi liittyä henkilön tunnistamiseen, on henkilötietoa, mikä tahansa. Muut data on mitä tahansa muuta tietoa, jota ei voida linkittää tiettyyn henkilöön. Ja toinen kysymys sitten, miksi tässä toimittaja täytyy välittömästi toimia? Jos otetaan tässä yleinen tietosuoja-asetus vertailukohteeksi. Siinä sanotaan, että viimeistään 30 päivän päästä. No, digitaalisen sisällön osalta täällä, tässä ei ole mitään järkeä, koska sisältö voidaan toimittaa välittömästi se toimitetaan heti internetin kautta. Tässä ei tarvita mitään rekkaa viemään tuotetta asiakkaalle, mutta saattaa olla sellaisia tapauksia, joissa toimittaja tietää jo etukäteen, että hän tarvitsee aikaa toimitukselle. Aikaisemmassa kuulemisessa toin esimerkin tästä esille. Jos ostan jotain, jos haluan loudata uuden laulun, mutta se ei ole vielä tullut. Minä ostan oikeudet siihen, mutta tätä uutta cd tai uutta laulua ei ole vielä tullut, mutta se voidaan toimittaa kuukauden päästä. Niin tämän vuoksi artiklassa 5.2 sanotaan, että paitsi jos osapuolet ovat sopineet toisin, joten toimittajalla on mahdollisuus sanoa, että tässä minun täytyy asettaa myöhäisempi määräaika ja näin voidaan myös direktiivin puitteissa tehdä. Minulla on mahdollisuus herra Fossin kysymykseen vastata. Mm, sopimusvapaudesta. No periaatteessahan on niin, että artiklan 19 mukaan kaikki direktiivin määräykset ovat sitovia. Eikä niistä voi poiketa kuluttajan haitaksi. Tässä on kaksi poikkeusluokkaa. Toinen niistä on artiklassa 19 suoranaisesti, toisen mainitsinkin, artikla 5.2 ja toinen on 6.2. Mutta sitten on vielä toinen poikkeusten ryhmä, ne tapaukset, joissa kuluttaja on havainnut virheen, tietää siis, että virhe on olemassa ja tuntee oikeutensa ja sitten menee ää, hakemaan itselleen oikeutta, siis ottaa yhteyttä myyjään ja sopii asian tämän kanssa. Näinhän tavallisessakin kaupankäynnissä toimitaan. Ähm. Sitten tässä oli kysymys Rova Fordilta näistä erityiskohdista, joita käytämme 6.1.d kohdassa, eli yhteen toimivuus, toiminnallisuus ja muut asiat sanoitte, että tässä ei voida kopioida pelkästään myynti- kauppalainsäädännön kohtia. Olette aivan oikeassa, näin emme ole tehneet. Tässä on nämä erityiskohdat, jotka löysimme, kun katsoimme monia sopimuksia ja monia ongelmia, joita kuluttajilla on. Nämä ovat hyvin tyypillisiä ongelmia, eli toiminna, toimivuus, yhteensopivuus, turvallisuus, saatavuus, jatkuvuus, nämä kaksi viimeistä ovat kolikon kaksi eri puolta. Eli nämä ovat tärkeimpiä ongelmia. Sen vuoksi mainitsemme eritoten nämä silloin, kun kuluttajilla on ongelmia digitaalisen sisällön suhteen. Sitten oli vielä kysymys siitä, täytyykö toimittajan palauttaa kaikki data kuluttajille artikla 13. Tämä johtaa minut kysymään monille, äh, vastaamaan monille muillekin äh, parlamentin jäsenille, jotka esittävät saman kysymyksen, esimerkiksi Ruva Kallas. Artikla 13, sen rakenne lyhykäisesti. Tietosuojalaisarjassa me puhumme näistä tästä datasta, josta maksetaan, siis se on osa tätä vastineen toista puolta. Ja tässä me vaadimme, että toimittaja ei pidättäytyy käyttämästä näitä tietoja. Meidän täytyy löytää yleinen termi, joka kattaa ottaa niin henkilötiedot kuin muutkin tiedot. Jos toimittaja toimii niin kuin sen pitäisi tehdä henkilötietojen osalta yleisessä tietosuoja-asetuksen mukaisesti, eli tämä tietojen analysointi, e, niin silloin hän toimii niin kuin hänen pitääkin, eli hän pidättäytyy käyttämästä näitä tietoja. Kuitenkin sellainen tieto, josta on maksettu, niitä ei, tätä tietoa ei enää pitäisi käyttää. Ja tässä on tämä erottelu siihen, mitä tulee tässä kohdassa C, eli äh, riippuu digitaalista sisällöstä, jota on toimittanut. Minulla on esimerkiksi pilvipalvelu, äh, jonne olen äh, tallettanut perhevalokuvia. Tässä voi olla henkilökohtaista dataa minusta tai jostain perheenjäsenestäni, mutta siellä on myös tällaisia valokuvia auringonlaskuista tai vuorista, ja ne eivät ole henkilö tietoja. Me olemme analysoineet tätä nyt asiantuntijaryhmässä ja hyvin usein olemme löytäneet sellaisia lausekkeita, jotka mahdollistavat toimittajille monisanaisesti sen, että hän voi käyttää tätä mitä, tätä, tätä, mitä tahansa tietoa ö, toimintaa varten. Eli toimittaja voi käyttää minun vuori, vuoristosta otettua kuvaa mainostukseen. Minulla on kokoelma esimerkiksi eurooppalaisista monumenteista otettuja valokuvia, jos minä haluan ne tuonne pilvipalveluun, mutta sitten perutan tämän pilvipalvelun, niin en saa näitä kuvia takaisin ja en voi näin hyödyntää oikeuksiani. Ja artiklan takana on ajatus siitä, että kuluttajia kuluttajilta ei pidä viedä oikeuksia sillä, että he eivät saa eh, itse tuottamaansa sisältöä takaisin purkaessaan sopimuksen tai kun he siirtävät, siirtyvät toisen toimittajan alaisiksi tai heidän täytyy maksaa siitä, että he saavat nämä tiedot takaisin. Ja tämä on ajatus nyt tämän artiklan takana. Varmaan vastasin joihinkin Rova Kallasin kommentteihinkin täällä. Sitten kysyttiin näistä alustoista ja muusta tiedoista – Ah, anteeksi puheenjohtaja, minäpä lopetakin tähän nyt. No, answer question. Voitte vastata Ruva Kallasin kysymykseen, mutta meillä nyt ei ole oikein aikaa enää. I do apologize. Pla- Pahoittelen kovasti. Siis nämä alustat ovat hyvin hankala juttuja. Tämä voi olla joko toimittajan tai välittäjän. Jos ne ovat toimittajia, niin ne katetaan direktiivin vaatimuksella. Jos nämä ovat välittäjä, niin ne eivät ole direktiivin piirissä ja tämän vuoksi näiden ei tarvitse silloin vastata näihin vaatimuksiin, mutta tässä on edelleen tässä on kysymys edelleenkin tietojen käsittelystä ja näin ollen kuluttaja voi hyödyntää tätä yleistä tietosuojadirektiiviä. Kiitos puheenjohtaja. Thank you for that. Kiitoksia ja kiitoksia vastauksista. Huomasin, että tässä on kuitenkin paljon kysymyksiä, joihin ei saatu mitään tarkempaa vastausta. Jotkut niistä olivat omia teknisiä kysymyksiä ja me esitimme näin paljon kysymyksiä, koska täällä on mukana ihmisiä, jotka yrittävät todella ymmärtää sitä, millä tavalla todellisessa maailmassa voitaisiin tätä panna täytäntöön. Esimerkiksi Julin kysymys älypuhelimesta, kuuluuko se tämän direktiivin piiriin vai ei ei saanut vastausta. Kenties voisimme pyytää teitä ää, palaamaan asiaan kirjallisesti vastausten muodossa tai ehkä digitaalisen ää, vastauksen kautta niin voimme sitten palauttaa nämä tiedot teille, jos haluamme peruuttaa sopimuksen teidän kanssanne. Varmasti vastata teille kirjallisesti. Kiitoksia ja toimitamme myös nämä tulevat vastauksenne sitten julkisesti nähtäviksi. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron puheenjohtaja Svobodalle. No, Kiitoksia. Yhteisesittelijät, mitä sä ajattelit sitten jatkosta ja mahdollisesta aikataulusta? Kertoisitteko vielä ajatuksenne tähän liittyen? Ja, wir uns äh, äh, gestern... Me tapasimme eilen äh, Foss ja minä ja sihteeristö. Kiitos oikein paljon hyvästä työstä. Me sovimme itse asiassa siitä, että vielä ennen kesätaukoa pyrimme tekemään sellaisen työasiakirjan, jonka pohjalta molemmat valiokunnat voivat tehdä työtä ja sitten näkisimme, että mihinkä suuntaan tämä menee. Ja sitten tämän 7. syyskuuta toimittaisimme mietintöluonnoksen niin, että työt sitten etenisivät. Ja määräaikatarkistusten jättämiselle olisi 29. päivää 9. voitaisiin keskustella, 13.10. Öö, jättää tarkistukset öö, ja sitten marraskuussa keskustella niistä. Me itse asiassa havaitsimme, että jurissa ja IMKossa perinteet ovat hiukan erilaiset. IMKossa nimittäin teemme aina niin, että keskustelemme myös kompromissitarkistuksista, mutta jurissa kuulemma näin ei toimita. Ja nyt minä en tiedä, miten meidän tämä sitten kannattaisi hoitaa, kun perinteet ovat erilaiset. Mutta on tässä kaksi vaihtoehtoa, kaksi mahdollisuutta. Siis minähän en tietenkään tätä voi päättää. IMKon koordinaattorien tulisi päättää, että kuinka tämä hoidettaisiin, mutta mehän voimme varjoesittelijöiden kanssa joka tapauksessa tästä sitten puhua. Me tapamme he, heidän kanssaan ja näin voitaisiin ehkä luopua siitä ja voittaa hiukan aikaa, joten 5. joulukuuta näin ehkä voitaisiin toimittaa äänestys tästä mietintöluonnoksesta. Tästä aikataulusta olimme sopineet, vaikkakin edustaja Fossilla taisi tässä olla toinenkin ehdotus, mikä joka minua kyllä nyt yllättää, kun minä luulin, että me olimme tästä eilen jo sopineet, mutta ehkäpä tämä nyt kuitenkin saadaan hoidettua niin, että tuo valiokuntatyö saataisiin tosiaan vielä tämän vuoden aikana hoidettua ja ensi vuoden alussa voitaisiin sitten mennä täysistuntokäsittelyyn. Ihan lyhyesti täydentäisin vielä puheenjohtaja. Me olimme yhtä mieltä siitä, että jos meille tulisi ihan kauhean suuria ongelmia, tai mahdollisesti tuo toinen ehdotus olisi mukana tässä pelissä myös aikataulun suhteen, niin sitten ehkä mahdollisesti kenties tarvittaisiin jonkin verran joustavuutta aikataulun suhteen. Siis tällä hetkellä tarkoituksemme on tämä, mutta tietenkin ajan mittaan tässä saattaa jotakin muutosta asiaan kenties tulla. Okay, and in which case I'm gonna... Selvä. Tässä tapauksessa annan puheenvuoron takaisin herra Svobodalle. Ja varmaan tulemme nyt päättämään ensimmäisen puolikkaan tästä kokouksesta. This item has... Kiitokset Viki yhteistyöstä. Näin tämä asia saatiin hoidettua. No niin, siirrymme sitten